tässä vastuuvaliokunta. Ja vielä viimeiseksi ECR-ryhmä on ilmoittanut puhemiehelle, että Markus Pretzel ei enää 12.4.2016 alkaen kuulu kyseisen ryhmään, vaan hän on nyt sitoutumaton jäsen.